keskeytetyn Euroopan parlamentin istuntojakson äh, jälleen avatuksi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Parhaat kollegat, äh, kuulimme eilen, että että kollegamme Gianluca Bonanno menehtyi yllättäen eilen. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014. Hän oli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen. Samoin hän oli EU-AKT-yhteiskokouksen jäsen. Edustaja Bonanno joutui eilen traagisen liikenneonnettomuuden uhriksi ja hän menehtyi onnettomuuspaikalla. Hän oli monien vuosien ajan Italian kunnan Pogresesian kaupunginjohtaja. Hänen puolisonsa eh, selviytyi onnettomuudesta hengissä ja puoliso ja lapset jäävät kaipaamaan perheen isää. Monet kollegat eh, olemme hyvin, hyvin järkyttyneitä tästä onnettomuudesta. Ajatuksemme ovat Buonannon eh, Äh, vaimon luona. Toivomme, että hän toipuu onnettomuudesta mitä pikimmin. Nyt pyytäisin äh, hyvät kollegat, että nousette kunnioittamaan kollegamme muistoa. vielen dank! pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit kaksikymmentäviisi kaksikymmentäkuusi toukokuuta istunnosta on teille toimitettu. onko teillä huomioita näihin asiakirjoihin liittyen?